Herr Präsident! Puhemies. Kiitoksia. Olkaa hyvä ja istukaa. erkläre die am. 17. Juli 2014 unterbrochene Sitzungsperiode des Nyt julistan Euroopan parlamentin istuntokauden, joka 17. heinäkuuta keskeytyi äh, uudelleen. Äh, ja minulla on suru uutinen entinen jäsen Ian Paisley, kun on kuollut 88-vuotiaana. Hän oli Irlannissa ministerinä ja haluan myös ilmoittaa teille, että useat kollegat ovat kertoneet minulle, että näinä minuutteina saamme dramaattisia raportteja Välimeren rannikolla Lubian rannikon edessä 220 pakolaista on veneonnettomuudessa kuollut. 36 voidaan ehkä pelastaa, mutta Maltan edustalla on luultavasti 250 kuollutta. Siellä on tapahtunut tragedia, jossa mahdollisesti 500 ihmistä on menettänyt henkensä. Minä ilmoitan tästä teille, koska meillä on moraalinen velvollisuus tehdä kaikkemme, jotta tällaiset humanitaariset katastrofit voidaan estää. Hyvät naiset ja herrat, viime viikolla ilmoitin teille ja toistan sen nyt uudelleen, että huomenna ennen äänestyntä, äänestystä otetaan niin sanottu 360 asteen kuva, ei huomenna vaan keskiviikkona anteeksi. Ennen äänestystä otetaan tämä 360 asteen valokuva ja silloin kaikki jäsenet kerran kuvataan tällaisella pyörivällä kameralla